Hyvät kollegat, jatkamme kokoustamme. Tervetuloa. Ei nyt näytä kovin paljon väkeä olevan paikalla, mutta, mutta olette niin hajallanne. Tietenkin täällä edessäkin voi istua tai ylhäällä. No, hyvä. Tervetuloa, ministeri, eh, eh, koulut, Espanjan opetusministeri. Meillä on ollut jo ilo puheenjohtajakauden alussa tilaisuus puhua herra Alkabi London kanssa. Olemme iloisia, että olette paikalla. Vain omasta kokemuksestani viime kuukausien pohjalta sanoa, että Espanjan puheenjohtajakausi silloin, kun on ollut kysymys, on erityisesti huolehtinut meidän valikuntamme asioista. Asioista on ollut paljon kutsuja, mutta emme ole välttämättä pystyneet vastaamaan kaikkiin, mutta tiedämme, että kulttuuri ja koulutus ja myös urheilukysymykset ovat olleet hyvissä käsissä Espanjan puheenjohtajakaudella. Haluan nyt Oikeastaan muistuttaisin vain siitä, että, että aikanne neuvoston puheenjohtajana olette käsitelleet ainakin hyväksy, olette hyväksyneet tärkeitä asioita, on ne sit, onko ne sitten päässeet myös, tai pääsevätkö ne sitten tasolle, se jää nähtäväksi, vai erityisesti on kysymys sosiaalista ulottuvuudesta koulutuksessa ja kasvatuksessa, on kysymys tuesta elinikäisille oppimisille ja uusille, uusille työtaidoille, ja sitten yhteistyö korkeakoulujen kesken, yhteistyö korkeakoulujen ja talouden välillä. Tässä on tärkeitä asioita, jotka istuvat mainiosti 2020 strategiaan. Toivonkin, että, että se mitä neuvosto nyt sitten aikoo tehdä, e, että esimerkiksi tämä, että, että päästäisiin koulutuksen keskeyttäneiden tasossa 15-10 prosenttiin ja uskonkin, että nämä ovat hyviä lähestymistapoja ja te olette kantaneet oman kertonenkin kekoon. Herra ministeri, olkaa hyvä. tardes, muchas gracias. Hyvää iltapäivää, kiitokset puheenjohtaja. Hyvät äh, naiset ja herrat, minä olen nyt toista kertaa täällä kulttuurivaliokunnassa kertoakseni Espanjan puheenjohtajakauden saavutuksista eh, koulutuskysymyksissä. Näiden kuukauden, kuuden kuukauden ajan olemme tehneet yhteistyötä komission kanssa, jäsenvaltioiden kanssa, parlamentin puolueiden kanssa, erityisesti vuoropuhelusta ja yhteisymmärryksestä päästäksemme niihin tavoitteisiin, joita asetimme itsellemme. Tahdon kiittää teitä kaikkia eh, tahdostanne tehdä työtä meidän kanssamme parantaaksemme Euroopan unionin koulutus kenttää. Me olemme puheenjohtajakautemme aikana päässeet eteenpäin ja se on kaikkien ansiota ja tämä, nämä ovat kaikkien yhteisiä saavutuksia. Minä tahtoisin erityisesti mainita tuo, parlamentin tuen puheenjohtajakautemme aikana Espan, koulutukseen liittyviin prioriteettikysymyksiin. Ensimmäistä kertaa kun tänne saavuimme, saimme teiltä tukea ja sitten tuon, tuossa täysistuntokokouksessa 16. päivä kesäkuuta äh, strategiasta 2020 saimme teiltä myös siihen tukea. Nyt me elämme hyvinkin hankalaa talouskriisin aikaa. Kriisistä ulospääsy on Euroopan tärkein asia ja tavoite. Me siitä syystä Espanjan puheenjohtajakauden tärkeimmät kaksi tavoitetta ovat olleet Lissabonin sopimuksen täytäntöönpaneminen ja sitten näiden uusien toimielinten vahvistaminen ja luominen. Ja sitten toiseksi me olemme halunneet taloudellista koordinointia harjoittaa paremmin ja vahvemmin unionissa, voidaksemme voittaa kriisin, taittaa kriisin ja sitten myös elvyttää taloutta paljon paremmin. Me olemme halunneet avata tämän uuden kauden Euroopan taloudessa ja rahapolitiikassa saavuttaaksemme tasapainoa ja estääksemme tulivia kriisejä. Euroopan unioni on toiminut kovasti Euroopan uuden kestävämmän talous kasvun aikaansaamiseksi sekä yhteiskunnallisesta, taloudellisesta ja ympäristönäkökulmasta katsottuna. Ja tässä mallissa koulutuksen ja opetuksen täytyy olla keskiössä. Minä olen käynyt myös 25. päivä tammikuuta täällä teidän kokouksessanne ja kertonut, että puheenjohtajakautemme aikana asetetaan koulutuskysymykset etusijalle ja me ajattelemme, että Euroopassa tulee erityisesti ajatella kaikkia Euroopan kansalaisia ja heitä varten me tietysti tätä työtä teemme voidaksemme koulutusta parantaa ja voidaksemme tuoda sen Euroopan yhteisöjen politiikan ytimeen. Koulutus ja opetus ovat eh, henkilö, henkilökohtaisen kehityksen ja ammatillisen kehityksen keskiössä, ja siitä syystä se myös ohjaa yhteiskunnalliseen yhteenkuuluvuuteen ja hyvinvointiin. Ja sen takia meidän täytyy muistaa, että koulutus on myös aktiivisen kansalaisuuden yksi avaintekijöistä. Koulutus on yksi parhaimmista aseista köyhyyden ja yhteiskunnallisen syrjäytymisen estämiseksi. Se on parasta yhteiskuntapolitiikkaa. Viime tammikuussa minä kerroin teille puheenjohtajakautemme tavoitteista koulutuskysymyksissä ja ne erityisesti näissä seuraavissa neljässä kohdassa kiteytyvät. Koulutus piti saada Euroopan 2020 strategian ytimeen ja toiseksi meidän piti yhteiskunnallista kenttää laajentaa koulutuskysymyksissä ja sitten avainpätevyyksiä, avainoppikysymyksiä piti kehittää ja tässä koulutuksessa jo voidaksemme luoda uusia työpaikkoja ja Euroopan unionin pitäisi sitten luoda tällainen tiedon yhteisö tutkimuksen ja korkeakoulutuksen järjestelmän luomisella, kun parannamme ja uudistamme yliopistojamme ja kansainvälistämme myös niitä. Nyt tällä erää meidän on on arvioitava sitten, minkälaisiin talouksiin me olemme päässeet, ja siitä syystä minä juuri tänä, tänä päivänä olenkin saapunut tänne teille, teidän eteenne kertomaan asio- tuloksista. Täällähän e, kansalaisia juuri edustetaan, ja kansalaisia me haluamme auttaa. Tämä paikka on ilmaisun paikka ja vuoropuhelun luottamuksellisuuden paikka. Täällä puhutaan ja kuunnellaan ajatuksia, asetetaan toisiaan vasten, käydään väittelyä ja saadaan siitä tiettyjä tuloksia ja, ja, sitten, ja voidaan ikään kuin taata kansalaisille tulosten saaminen. Eli tässä on nimenomaan nyt se, että halutaan kansanvaltaisuutta olla tukemassa ja siitä syystä minä olen täällä teidän edessänne ja kerron teille näistä asioista, mutta kerron samalla myös puolelle miljardille eurooppalaisia ja kansalaisia näistä meidän tuloksistamme. Me seuraavista tuloksista kerron nyt teille niihin, joista äsken mainitsin. Eli strategia 2020, koulutuksen keskittäminen

tuon strategian ytimeen. Ja tämä on yksi suurimmista puheenjohtajakautemme tavoitteista ollut. Koulutus nimittäin ei ollut aikaisemmin unionin suurten politiikkojen joukossa. Oli tietysti suurta yhteisymmärrystä tavoittaa ja vastata tähän haasteeseen maan osan tasolla. Jos me haluamme luoda tällaisen uuden yhteiskunnallisen ja taloudellisen kestävämmän mallin, taloudellisen mallin, niin meidän täytyy kehittää tiede, tietoyhteiskuntaa, tuottaa Euroopassa ja sen pohjalta sitten koulutusta, kulttuuria, erilaisia innovaatioita ja yhteiskunnan muutosta ohjata siihen suuntaan. Me erityisesti nyt olemme iloissamme siitä, että olemme saaneet tämän koulutuksen tuohon 2020 strategiaan. Me olemme tehneet jatkuvasti yhteyttä, yhteistyötä komission kanssa samoin tämän strategian luomiseksi. Sopimus, johon päästiin helmikuun ministerineuvoston jälkeen, täsmensi ja korosti erityisesti sitä, että koulutus pitää Euroopassa saada yhdeksi eurooppalaisen kokonaistrategian täydeksi, täydeksi tavoitteeksi, jotta me voimme sitten tästä talouskriisistä lopullisesti ja kestävästi päästä eroon. Ministerineuvoston, opetusministerineuvoston puheenjohtajana me esitimme kantamme selkeästi ja sitä me, siinä me korostimme kovasti koulutuksen eh, merkitystä tulevan Euroopan, Euroopan tulevaisuudessa. Komissio tiedonannossaan, jonka se antoi maaliskuussa eh, Eurooppa 2020 strategiasta määritteli seuraa hyvinkin monta eh, tällaista aloitetta, joista monet suoraan liittyvät koulutukseen. Siinä puhutaan esimerkiksi innovaatioliitosta, nuorten liikkumismahdollisuuksista ja digitaalisesta Euroopasta ja samoin tavalla myös sitten uusista työpaikoista ja uudesta pätevyydestä. Ja sitten Näistä asioista keskusteltiin myös kevään Eurooppa-neuvostossa ja päästiin yhteisymmärrykseen näistä tärkeimmistä kohdista, joiden joukossa on nuo tärkeimmät avainkysymykset ja sen, niiden joukossa sitten mainitaan tuo koulutus ja koulutuksen tason parantaminen, samoin kuin koulun keskeyttämisen vähentäminen ja sitten korkeakoulutuksen tai vastaavan koulutuksen suorittamisen määrän kasvattaminen epävirallisessa opetusministerineuvostossa huhtikuussa uudelleen puhuttiin koulutuksen merkityksestä ja puhuttiin myös näistä tietyistä prosenttiluvuista, joihin Euroopan pitäisi koulutuskysymyksissä päästä vuoteen 2020 mennessä. Toukokuun opetusministerineuvostossa keskusteltiin nimenomaan näistä asioista ja, valmisteltiin tuota Eurooppa-neuvostoa kesäkuuta varten Euroopan 2020-strategiaa silmällä pitäen. Tässä mielessä haluttiin parantaa koulutusta Euroopassa seuraavien kymmenen vuoden aikana aikana. Ja myös päätettiin, että eh, tällainen, tällainen päät, päät, päätös siitä, että pystyttäisiin vähentämään koulun keskeyttämisen määrää 10 prosentilla 10 prosenttiin ja kasvattamaan sitten 40 prosentilla korkeakoulutuksen tai vastaavan koulutuksen päättäneiden määrää. Tuolloin 26 27 unionin jäsenvaltiosta tuki näitä lukuja. Valitettavasti kuitenkaan yhdistynyt kuningaskunta ei pystynyt tukemaan tätä oman uuden hallituksensa vasta ollessa muotoutumassa ja siitä syystä sitten 26 valtiota ainoastaan loi tällaiset puheenjohtajat puheenjohtajan päätelmät, ei siis puheenjohtajan päätelmät, ei siis neuvoston päätelmiä, koska neuvoston päätelmiin olisi tarvittu yksimielisyys ja sitä emme saavuttaneet yhdistyneen kuningaskunnan hallinnon vuoksi. Lopulta kuitenkin nämä menivät sitten nämä päätelmät puheenjohtajan pöydältä Eurooppa-neuvostoon ja 17. päivä kesäkuuta neuvosto on päättänyt viidestä tärkeimmästä määrällisestä tavoitteesta, jotka liittyvät työllisyyteen, koulutukseen, tutkimukseen, uusiin keksintöihin, ympäristön muutokseen, ilmastonmuutokseen ja yhteiskunnalliseen yhteenkuuluvuuteen. No, varmasti olisi hyvä, uu, hyväkin uutinen, että koulutus on täällä mukana ja minä olen sitä mieltä, että koulutus on nyt kokonaan kaikkien politiikkojen mukaan transversaalisesti tullut mukana. Ja kaksi tällaista tärkeää määrällistä tavoitetta saatiin. Mainitsinkin niistä ensiksi juuri nuo prosenttiluvut ja sitten toiseksi unionin politiikan kokonaiskenttään on saatu koulutus yhdeksi tärkeimmäksi kysymykseksi. Hyvät naiset ja herrat, meidän täytyy kovasti iloita näistä tähän tavoitteeseen pääsemisestä, koska vuosia näitä työtä, tätä työtä on tehty ja nyt ensimmäistä kertaa virallisesti on luotu tällainen uusi e, linkki talouden ja koulutuksen välillä. Ja tämä linkki sitten vahvistaa yhteiskunnallista Eurooppaa juuri siten, että tuo koulutus on myös talouden ytimessä. Ja näin Eurooppa, ikään kuin e- Eurooppaan ja koulutus on saatu yhtenäistettyä. No, kuten te kaikki tiedätte, niin tätähän työtä on pyritty tekemään vuosikaudet meidän nyt oli ainoastaan ikään kuin tämä työ vain vedettävä sitten yhteen. Toinen tavoite on tuo koulutuksen yhteiskunnallisen ulottuvuuden laajentaminen ja vahvistaminen. Tämähän liittyy sitten tähän mahdollisuuksien tasa-arvoon, joka, ta, jonka pohjalta voidaan taata tasapuolinen pääsy koulutuksen piiriin. Nyt enemmän kuin koskaan kriisin kynnyksellä tai kriisin ytimessä me tar- meidän täytyy pohtia, pohtia tätä eh, yhteiskunnallista syrjäytymistä. Ja nyt tällä erää ensimmäistä kertaa tämä eh, koulutus ja sen yhteiskunnallinen puoli on saatu näihin keskusteluihin, keskusteluihin mukaan. Mm, helmikuun eh, Eurooppa-neuvostossa puhuttiin kovastikin tästä yhteiskunnallisesta puolesta ja jäsenvaltiot esittivät omia ajatuksiaan siitä, miten voitaisiin esittää mukaanottavampia, tasapainoisempia, laadukkaampia koulutuspolitiikkoja. Toukokuun neuvostossa sitten taas arvio arvioitiin siitä, miten voitaisiin eh, työttömyyttä vähentää ja syrjäytymistä vähentää, ja ministerit ovat hyväksyneet päätöslauselman koulutuksen eh, yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta. Tässä kyseisessä tekstissä e, jäsenvaltioita pyydetään pohtimaan erilaisia keinoja kaikille koulutuksen tasoille. Voidaksemme taata korkealaatuisen koulutuksen kaikilla tasoilla ja erityisesti me korostamme nyt e, pikkulasten koulutusta. Ja nä- tässä puhutaan e, näistä pääpätevyysaloista jo koulutasolla, erityisesti tällaisista, tällaisia peruslukutaitokysymyksiä, matemaattisia taitoja, jotka sitten myöhemmin auttavat saavan, saa, soveltamaan tätä tietoa aikuisiässä. Ja tässä puhutaan sitten tällaisista joustavista koulutuksen muodoista ja joustavista koulutusreiteistä päästä eteenpäin. Ja lisäksi on puhuttu myös erilaisista rahoituksellisesta tuesta korkeakoulua varten, jotta kaikille taattaisiin mahdollisuus saada tuo, nuo perus tiedot tasa-arvoisesti kaikissa, kaikissa maissa. On, minun mielestäni nyt on olemassa selkeä vahva tahto viedä eteenpäin yhteiskunnallista tasa-arvoa ja akateemista osaamista E, ja täytyy muistaa, että yhteiskunnallinen tasa-arvo ja akateeminen maailma eivät to, e, erota, to, eivät ö, ö, e, ole toisistaan eriäviä maailmoja, vaan täydentävät toinen toisiaan. No sitten toiseksi puhun tästä, kolmanneksi puhun näistä uusista työpaikoista. Hyvät naiset ja herrat, viime tammikuussa minä kerroin teille siitä, että on erinomaisen merkittävää saada tämä tiukka linkki luotua koulutuksen ja työllisyyden välille. Yhteiskunnalliset muutokset, taloudelliset ja poliittiset muutokset muutokset samoin kuin uudet eh, uusien teknologian käyttö vaativat koulutusta jatkuvasti muuttumaan. Ihmiset muuttavat eh, myös elämänsä, vaihtavat myös elämänsä aikana useampaan otteeseen työpaikkaansa ja tarvitsevat monia monia uusia tietoja ja meidän pitää osata soveltaa näitä tietoja, joita he ovat aikaisemmin oppineet. Ja nyt eh, jos ajattelemme tuota opetusneuvoston työryhmää, jonka valmisteli työtä toukokuun opetusministerineuvostoa varten, jossa hyväksyttiin tällainen, tällaiset päätöslauselmat, joissa nimenomaan puhutaan uusista pätevyyksistä ja uusista koulutusaloista uusien työpaikkojen luomiseksi, ja se on linkitetty tuohon strategiaan 2020. Tämä strategia ilmoittaa seuraavaa. Tulevaisuudessa Eurooppa työmarkkinoilla ja ammattimarkkinoilla käyttää mahdollisimman tehokkaasti henkilöstövaroja ja ihmisten eri pätevyysmuotoja. Eli kyse on todellakin siitä, että me tätä yhteiskunnallista pääomaamme parannamme ja kasvatamme. Yhteisymmärrys, johon jäsenvaltiot pääsivät, tulee käytännönläheiseksi siinä, miten me voimme päivittää ja muuttaa ja soveltaa tätä kaikilla koulutuksen tasoilla ja sitten valmistaa opettajia ja kouluttajia ja sitten koulutuslaitosten johtoryhmiä valmistautumaan tähän muutokseen ja yrittää sitten saada tätä koulutusmaailmaa lähemmäs työelämää ja yrityselämää ja sitten tulee vielä myös arvioida kaikkia sekä virallisen, epävirallisen ja epävirallisen koulutusjärjestelmän muotoja. Ja tässä erityisesti me haluamme kehittää kaikkien koulutusmaailman tekijöiden ammatillista osaamista ja taata myös yhteiskunnan eri sosiaaliviranomaisten ja julkisten viranomaisten välistä yhteistyötä tiivistää, jotta koulutus saavuttaisi yritykset ja työntekijät myöskin. Ja sitten neljänneksi yksi tärkeistä tavoitteista on tuo korkeakoulutuksen kansainvälistäminen ja uudistaminen. korkeakoulutus on yksi merkittävimmistä kysymyksistä tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnassa. Meidän puheenjohtajakautemme aikana me olemme ehdottaneet syventää korkeakoulutusalaa ja edistyä tuossa yliopistojen uudistamispöytäkirjan toteuttamisessa toukokuun opetusministerineuvostossa päätiin johtopäätöksiin, joiden pohjalta ollaan sitä mieltä, että täytyisi pystyä luomaan selkeät linkit ja suhteet kolmansiin valtioihin, joiden pohjalta voidaan sitten lahjakkaiden ihmisten vaihtoa edistää ja myös kokemuksia vaihtaa. Ja näin jäsenvaltiot tahtovat hyväksyä tällaisen kansainvälisen korkeakoululaitosten luonteen ja parantaa entisestään omaa toimintaansa ja maailmanlaajuista näkökulmaansa ja ulottuvuuttaan myös parantaa. Tässä puhutaan kansainvälisestä ja yhteiskunnallisesta vastuusta eri valtioiden välillä ja täytyy, ja myös täytyy taata kansainvälisyyteen pääsy tasa-arvoisesti yliopisto-opiskelijoille. Ja tahdotaan myös luoda tällainen Euroopan yhteinen strategia, jonka pohjalta erilaisia nyt jo olemassa olevia ähm, aloitteita voitaisiin entisestään kehittää kansainvälisemmälle tasolle. Ja näissä päätöslauselmissa, päätöslauselmissa myöskin toivotaan ja innostetaan jäsenvaltioita selostamaan enemmän koko yhteiskunnalle siitä, sitä, minkä takia me tarvitsemme tätä ja erityisesti sitten tavoitteena on juuri tämä ähm, tiedon, äh, tietoyhteiskunta Eurooppa. Lopulta eh, me olemme tehneet yhteistyötä <clears throat> myös ähm, Budapest, Budapestin ja Viinin konferenssin kanssa ja sitten Bolonian prosessin seurantaryhmän kanssa päästäksemme ja olemme sieltä sitten saaneet korjata satoa mm, ja tärkein saavutus on juuri se, että eurooppalainen korkeakoulutus tutkimusalue on pystytty perustamaan tuossa Budapestin ja Viinin korkeatason ministerikokouksessa. Ja Bolonian seurantaryhmän ja ministerikonferenssin kokousten jälkeen on saatu hyväksyttyä tällainen kansainvälisen opiskelijoiden liikkuvuuden ohjelma ja väline, joka on nyt sitten tuossa Lovainan julistuksessa mukana. Ja sen pohjalta sanotaan, että vuoden 2000, vuoteen 2080 mennessä noin vähintään 20 prosenttia Euroopan korkeakouluopiskelijoista pitäisi olla opiskellut tai suorittanut tietyn jonkin ajan ulkomailla osaan opiskelustaan tai sitten harjoittelustaan. Näin siis meidän täytyy viedä tietoa eteenpäin myös tästä Euroopan koulutusalueesta. Ja sitten viidenneksi haluaisin mainita vielä muutaman sanan, joka liittyy, jotka liittyvät tähän näihin uusiin eurooppalaisiin ohjelmiin. Ennen kuin, siis, ennen kuin päätän puheenvuoroni, niin kertoisin, että meillähän on aikaisemminkin ollut sopi, sopimuksia koulutuskysymyksissä. Ja minä haluaisin erityisesti huomauttaa, että komission kanssa me nyt koordinoimme näitä kysymyksiä ja haluamme päästä tällaiseen uuteen sukupolveen eurooppalaisia koulutusohjelmia voidaksemme sitten niiden avulla vastata tuohon 2020 tavoitteisiin. Eh, huhtikuun opetusministerineuvostossa keskusteltiin juuri tästä vain äsken mainitsemastani uusien sukupolvien ohjelmasta strategia 2020 näkökulmasta ja valtuuskunnat nimenomaan korostivat sitä, kuinka paljon nyt on jo päästy eteenpäin tämän elinikäisen oppimisohjelman pohjalta. Ja alkuperäinen ajatuksemme oli se, että uudessa aloitteessa ei pitäisi pyrkiä korvaamaan niitä olemassa olevia tehokkaita ohjelmia, joiden, totu, joiden on jo todettu toimivan, vaan pyrittäisiin luomaan siis tällaisia uusia strategioita ja pyrkiä etsimään sitten uusia ja uusia mahdollisuuksia naisia luoda tätä uutta, uuden sukupolven koulutusohjelmia. Erityisesti tässä pitäisi palvella olemassa olevien ohjelmien koordinointia ja sit niiden, niiden linkittämistä tuohon vuoteen 2020. Ja lisäksi on toivottu, että nuoret, nuoret opiskelijat voisi, voisivat päästä mukaan tähän suunnittelupuoleen sekä koulutuslaitoksissa, talouselämässä ja yhteiskuntaelämässä ja sitten ähm, kansaisyhteiskunnassa. Niin kyse on siitä, että me emme tee työtä ainoastaan opiskelijoille, vaan heidän kanssansa teemme työtä. Nyt kohta päätän puheenvuoroni seuraaviin sanoihin. Tämä työ, tämä puolivuotiskausi on ollut hyvin rankka, mutta me olemme päässeet eh, huomattaviin tuloksiin koulutuskysymyksissä. Mutta työmme ei suinkaan lopu nyt vielä tähän, koska puheenjohtajakausien työ aina jatkuu ja jatkuu eteenpäin seuraaville, erityisesti nyt sitten Belgia ja Unkari, jotka ovat eh, tämän puheenjohtajakolmikon jäseniä, ja niiden pitäisi sitten syventää näiden näitä suuria eh, suuntaviivoja käytännössä, joita me olemme luoneet 2020 ohjelmassa. Minä haluaisin edelleen kiittää komissiota, komission virkamiehiä eh, ja puheenjohtajakauden edustajia kovasti. Ja minä kiittäisin myös tietysti parlamentin edustajia myös ja komissiossa erityisesti kiitän komission jäsen Vasiliuta, kiitän jäsenvaltioita ja kaikkia teitä työstänne ja ponnisteluistanne asian eteen. Kiitoksia. Kiitoksia ministeri. Kun kuuntelin teitä, niin ajattelin, että paradiisikohtaan käsillä. Kaikki ne upeat e- ajatukset, joita neuvosto on kirjallisesti julkistanut, että jossakin vaiheessa ne olisivat täytäntöönpanon tasolle. Silloin olisi tosi upea juttu. Tiedän, että te olette vain yksi 27, mutta kukin äh, näistä 27, jokainen täytyy tehdä oma, omaa työtä, mutta kun neuvoston puheenjohtaja on, kun joku on neuvoston puheenjohtajana, niin uskon, että seuraavana vuonna edelleenkin teillä on sama innostus tätä työtä varten. Ja sitten olette auttamassa sitä, että raha näihin ohjelmiin, joita me tarvitsemme, koulutusohjelmiin, nuorisohjelmiin ja kulttuuriohjelmiin, että todellakin se raha saadaan käyttöön. Herra ministeri, me luotamme teihin, että mitä te olette viimeisen kuuden kuukauden aikana tehnyt, että te sitten haluatte myös panna sen täytäntöön. Ja nyt on vuorossa Rova Hannibal. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, um... Kiitoksia puheenjohtaja, tervetuloa ja kiitoksia siitä, että näin selkeästi ja yksityiskohtaisesti selititte, kerroitte, mitä Espanjan puheenjohtajamaana on tehnyt ja on oikein hyvä nähdä, että koulutus on niin korkealla siellä ja prioriteettina agendalla ja erityisesti meille tässä valiokunnassa tietystikin. Tämä on se pää, yksi pääasioista, joiden kanssa teemme työtä. Monet asiat ehdotatte ovat erinomaisia, jos katsotaan sosiaalista ulottuvuutta koulutuksen ammattikoulutuksessa ja sitä, että useammat pääsisivät koulutukseen ja lukutaitoa ja tällaisia asioita painottaa. Se on kaikki oikein hienoa. Kuitenkin kysymys, jonka haluan esittää, on se, että juuri tällä hetkellä, kun meillä on talouskriisi kautta Euroopan, hallitusten täytyy tehdä leikkauksia julkisiin menoihin. Joten miten näette tämän koulutusprioriteettin ja nyt sitten, miten se voidaan toteuttaa nykyisessä talousilmastossa? Dank. Kiitoksia. Maria Paria Ingutsit, olkaa hyvä. Herra presidenta. Niin, kiitos puheenjohtaja. Niin minä haluaisin kiittää herran ministeriä siitä, että saavuitte tänne valiokuntaamme kokoukseen Espanjan puheenjohtajakauden tavoitteita selostamaan ja myös Sion aikaisemmin kertomaan meille näistä tavoitteista. Minä olen kovasti ilahtunut siitä, kuinka paljon työtä on tehty sen eteen, että koulutus voisi olla puheenjohtajakauden yksi tärkeimmistä te- te- kysymyksistä. Ja minä olen kovasti ilahtunut siitä, kuinka yhtenäisesti nämä kaikki eri ehdotukset on saatu yhtenäistyttyä ja jo kuinka paljon ne vastaavat meidän valiokuntamme ajatuksia. Minä olen juuri saanut lukea nyt 11. päivän toukokuuta Eurooppa-neuvoston päätelmät ja ne vastaavat täysin meidän ajatuksia. Niin no ei minulla mitään erityisiä kysyttäviä, erityistä kysyttävää ole, mutta haluaisin vain huomauttaa, että yksi tärkeimmistä tavoitteista, jotka näissä päätelmissä on mukana, on minun mielestäni seuraava, joka on tärkein, eli tulevien uusien työpaikojen erilaiset mahdollisuudet. Minun mielestäni Euroopan unionissa kaikissa valtioissa on valtaisa ongelma nuorisotyöttömyydessä. Tämä on siis aivan valtava ongelma, suurin ongelma ehkä, ja tämä ei varmaankaan parane ilman paremmalla, parempaa koulutusta ja parempaa koulutuksen ohjaamista myös. Minä kovasti ymmärrän sen, mitä Hannibal sanoi äsken, ja ymmärrän hänen huolenaiheensa kanssa toki myös, koska mehän elämme tällaisessa suuressa kriisissä ja varoja ei ole riittävästi olemassa, mutta yksi tavoitteista, tärkeimmistä tavoitteista pitäisi juuri olla tämä nuorisotyöttömyyden kitkeminen. Ja toiseksi huomauttaisin, että Espanjan puheenjohtajakauden aikana on kovasti pyritty keskittymään näihin koulutuskysymyksiin ja toivon, että ne ovat sitten myös tulevien puheenjohtajakausien ytimessä Belgian ja Unkarin aikana ja näin niiden pohjalta sitten pääsemme kaikkiin niihin tavoitteisiin, joista, eh, joista äsken mainitsin. Kiitoksia. Eh, Mr. Fisas. Kiitoksia. Sitten edustaja Fisas. Kiitokset eh, puheenjohtaja. Niin, pari sanaa. Eh, minä en valitettavasti saanut olla täällä ihan alusta lähtien mukana, mutta kiitoksia tästä kaikesta tiedosta, jota saimme. Kaksi tarkkaa kysymystä esittäisin. Ensiksi Polonian prosessista. Puhuitte tästä opiskelijoiden liikkumisesta. Sehän on yksi tärkeimmistä kysymyksistä tietenkin, mutta Poloniassa sanotaan, että täytyisi myös opettajien liikkuvuutta edistää. No haluaisin tietää, onko jo päästy vähän eteenpäin tässä asiassa, eli nimenomaan puheenjo- opettajien liikkumisessa, koska se näyttäisi sitten kuitenkin aika hankalalta toteuttaa, eli mutta kuitenkin tärkeää olisi siis myös se, että opettajat voisivat eh, toimi, toi, toteuttaa työtään muissakin valtion, valtioissa. Ja toinen hyvin tärkeä asia on se, mitä komissiossa on esimerkiksi eh, komission puheenjohtajan Varoson suulla todella kuultu, eli tämä nuorten liikkuminen. Meitä kiinnostaa kuitenkin komissa tuo eh, elinikäinen oppiminen, elinikäisen oppimisen puoli. Ocupación por la juventud la única, sino... Eli tässä siis kyse on siitä, että tämä, tässä täytyisi nimenomaan miettiä jo vähän vanhempien ihmisten koulutusmahdollisuuksia, eli heidän pitäisi saada päästä opetuksen piiriin myös myöhemmin elämänsä vaiheissa, mutta kiitän todellakin teitä etukäteen vastauksista. Kiitoksia sitten edustaja Bellinger. Grazie Presidente, grazie signor Ministro per la Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös <clears throat> ministeriä siitä, mitä hän sanoi näistä prioriteeteista koulutuksessa ja tieto, tietoon perustuvassa yhteiskunnassa. Ja sitten nämä horisontaaliset näkökohdat, jotka pitäisi toteuttaa. Oikeastaan jatkaisin siitä, mitä puheenjohtaja sanoi heti teidän esityksenne jälkeen – ei ole epäilystäkään siitä, ettekö olisi vakuuttunut näistä ajatuksista, mutta liian usein kuulemme hienoja puheita koulutuksen prioriteeteista, mutta vain harvoin äh, sitten näkyy tekoja puheiden jälkeen. Koulutusta ylistetään ja korostetaan tuon tuostakin, mutta sitten kun ruvetaan arvioimaan tekoja, niin eläkekasvan investointien tilanne on ihan toisenlainen. Minusta oli myönteistä, että Saksa on käyttää miljardeja euroja talouden saneeraamiseen, että Saksa on korottanut koulutusbudjettia kuudella prosentilla – ja sitten jos halutaan löytää keinoja ja välineitä, siitä niitä löydetään. Ja miten on mahdollista, että, että tämä prioriteetti käytännössä ei kuitenkaan näy prioriteettina? Siksi haluaisin tehdä ehdotuksen. Ehkäpä, ehkä tämä on pieni ajatus. Uskon. Ei nyt oikein vielä selvinnyt meille, että koulutuksen kehitysmallit olisivat muuttuneet. öö, suhde tiedon ja työn välillä ei ole kyse pelkästään työnteosta, vaan tämä merkitsee myös sellaista toimintaa, aktiivisuutta koulussa, jotta se näkyy myös ö, työelämässä. Tehän aikaisemmin puhuitte Bolognan prosessista ja te olette vakuuttunut siitä, voin olla samaa mieltä, että on paljon esteitä tämän prosessin tiellä. Ja usein nämä esteet näkyvät ministerikokouksissa, jotka ovat kahden vuoden välein. Ja korkeakoululla ei välttämättä ole riittävästi vaikutusvaltaa. Tästä näkemyksestä ei kuitenkaan saa luopua. haluaisin kernaasti kuulla teidän käsityksenne asiasta yliopistojen yliopistoille täytyy antaa myös eurooppalaisia opintoja, opintoja, eikä pelkästään kansallisille. Jos vaikeuksia on, niin sitten meidän täytyy tukea yliopistoja, jotta ne toimivat eurooppalaisesti. Kiitoksia. Ja sitten viimeiseksi on edustaja Papanikolaou. Ah, Κύριε Herra ministeri, paljon kiitoksia tästä alustuksesta. Espanja on todellakin vakavamielisesti pyrkinyt näihin tavoitteisiin. Haluaisin näistä pyrkimyksistä sitä kiittää. Minulla on nyt kaksi, kahtalainen kysymys. Haluaisin viitata siihen, mistä kollegat ovatkin täällä jo puhuneet. Me olemme sanoneet, että on tarpeen se, että tuemme nuoria ihmisiä, että he saavat uusia mahdollisuuksia. Ja että koulutus, erityisesti korkeakoulutus, saadaan paremmin yhteyteen työmarkkinoiden kanssa. On tämä, meillä on tämä tietokolmio, sekin mainitaan 2020-strategiassa, innovaatio, tutkimus ja koulutus. Ja olemme todenneet, että esimerkiksi seuraavan viiden vuoden aikana informaatioalalla, Rova Cruz sanoi myös näin, tarvitaan noin 700 000 uutta työpaikkaa vain informaatioalalla. Ehkäpä järjestelmiä pitäisi sopeuttaa, jotta nuoret ihmiset saisivat mahdollisuuden myöskin tällä alalla. Ja tarvitsemme enemmän koordinaatiota jäsenvaltioiden kesken. Tässä on avoin, tämä kuuluisa avoin koordinaatiomenetelmä. Minähän olin esittelijänä tästä metodista nuorten osalta. Ja vuosien ajan tätä jo on sovellettu. Pitäisi tehdä paljon, mutta koordinaatio ei edelleenkään ole tyydyttävällä tasolla. Meille ei informoida koordinoinnista, meillä ei ole käsikosketeltyviä tuloksia ja jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole paikalla tarpeeksi. Ja koulutusalalla on tietysti subsidiariteettia tässä. Sanomme hienoja asioita puhumaan, mutta sitten kun pitäisi ajaa konkreettista politiikkaa, niin sitten jäsenvaltiot eivät ryhdy toimeen, eivätkä toteuta. Joten tästä pääsenkin kysymykseni toiseen osaan. Ovatko nämä ongelmat tulleet esille puheenjohtajakautenne aikana? Ja jos kyllä, niin oletteko suunnitelleet interventioita koordinoinnin parantamiseksi? Ja lopuksi edustaja Zver. Spoštovani gospod minister, puheenjohtaja, herra ministeri. Minä äh, jollakin tavalla ymmärrän teidän asemanne vuonna 2008. Silloin kun Slovenia oli puheenjohtajamaa, olin itse asiassa samantyyppisessä tehtävässä. Olin täysin tietoisia kaikista mahdollisuuksista ja esteistä, joita tuossa tehtävässä eteen tulee. Ne tavoitteet, joita te hahmottelitte tämän vuoden alussa Espanjan puheenjohtajakaudelle, olivat melko kunnianhimoisia. Olen varma, että tänä päivänä, kun te olette tutkimassa tuloksia, niin voitte olla melko tyytyväinen. Kuitenkin on ehkä syytä nostaa esille muutama dilemma, jotka liittyvät Euroopan koulutusalueeseen. Näyttää siltä, että asiat ovat isompia kuin, kuin ensikätiltä, ensinäkymältä uskoisi. Meillä on noin 80 miljoonaa työpaikkaa, joita, joita, joihin eurooppalaiset eivät ole riittävän päteviä. Eli noin kolmannes kaikista työpaikoista on sellaisia, että niissä on tehtä- henkilöt, jotka eivät ole adekvaatisti koulutettuja ja pätevöityneitä niihin työtehtäviin. Ja nyt kun ajattelemme tätä tämän hetken taloudellista tilannetta Euroopassa, e, talousyhtei, talouden yhteisiin e, ei ole välttämättä tyytyväinen koulutuksen nykyisiin tuloksiin. Kysymykseni onkin, että mitä me voisimme tehdä tässä tilanteessa, jotta saisimme kuoria tutkijoita e, EUn ulkopuolelta tänne. Se on tietysti yksi elinikäinen oppiminen, voisi olla toinen ratkaisu. Ja kun ajattelemme Euroopan äh, väestön ikääntymistä, meidän täytyy käyttää kaikkia mahdollisuuksia. Me emme voi vain luottaa pelkästään nuorisoon ja nuoreen sukupolveen. On muitakin konsepteja ja muita ratkaisuja, mutta ne ovat paljon vaikeampia äh, panna täytäntöön, kuten esimerkiksi koulutuksen järjestäminen, koulutuksen, koulutuksen kehittäminen tälle uudelle aikakaudelle, teollisuuden, te, ikään kuin tälle uudelle aikakaudelle teollisuus, teollistumisen jälkeen, jossa tarvitaan toisenlaisia taitoja ja tarvitaan enemmän korkeakoulutusta. Kuitenkin Tällä hetkellä, vaikkakin korkeakoulutus on aika korkealla tasolla eh, Euroopassa, niin Bolonin prosessissa olemme epäonnistuneet. Se, on, se, ei ole adekvaatti, se ei ole adekvaatilla tavalla hoidettu. Siinä on monessa isämaassa epäonnistuttu. Investointeja on riittämättömästi. Ja ja kun verrataan esimerkiksi tilannetta Yhdysvaltojen ja Japaniin, niin, me olemme nyt tällä hetkellä talous- ja finanssikriisissä. Hallitukset leikkaavat koulutusmäärärahoja ja me olemme aika epätavallisessa tilanteessa, tilanteessa, jossa koulutus ei ehkä saa tukea riittävästi, mutta taas toisaalta me tarvitsemme e-, enemmän investointeja koulutukseen, jos me haluamme päästä tavoitteisiimme, jotka me olemme asettaneet. No totta kai koulutus Koulutuksen uudistumisen täytyy olla pysyvä jatkuva prosessi, mutta se on ehkä kaikista vaikeinkin. Olen samaa mieltä herra Papanikolaun kanssa, joka sanoi, että, että avoimen äh, koordinaatiomenetelmä ei ole riittävä tänä päivänä Euroopan koulutusjärjestelmän äh, nykyaikaistamiseksi adekvaatilla tavalla. Mutta ehkäpä me tarvitsemme direktiivin tai parikin tällä alalla. Sehän jää nähtäväksi tulevaisuudessa. Joka tapauksessa uskomme, että seuraava puheenjohtajamaa Belgia, kut, niin aivan kuten tekin yrititte, Belgian te täytyy yrittää elvyttää tätä, näitä puitteita pätevöitymiselle. Meidän täytyy saada koulutusjärjestelmät jäsenvaltioissa lähemmäksi toisiaan joka antaisi ehkä mahdollisuuden saada lisää kehitystä. Kiitoksia. On koko joukko kysymyksiä, herra ministeri. Pyytäisin teitä mahdollisuuksien mukaan vastaamaan näihin kysymyksiin. Kiitokset. Niin. Tässä tosiaan on nyt kulttuuri, koulutuskulttuuri on muuttumassa ja tämä kriisi nyt ei tietysti ole koskaan hyvä asia, mutta kriisin aikana me olemme hyvin vakavasti ja syvästi oppineet tämän, että koulutuksen aikana täytyy tietysti myös opettaa ja mm, opettaa, koulutus opettaa meitä, mutta meidän täytyy tietysti myös oppia jotakin ja tämän opin, oppirahat ovat hyvin, hyvin suuret, koska koulutukseen sijoittaminen on hyvin kallista, mutta jos me emme sijoita koulutukseen, niin se on vielä kalliimpaa, äärimmäisen kallista. Varojen sijoittaminen koulutukseen on kallista, mutta jos sitten taas tietämättömyyteen koulutetaan ja sijoitetaan, niin siitä ajaudutaan vielä suurempiin, suurempaan ahdinkoon. On valtioita, joissa, jotka ovat nyt ajatuneet tällaiseen jättimäiseen talouskriisiin, poliittiseen ja yhteiskunnalliseen kriisiin, pahempaan kriisiin kuin aikaisemmin. Ja nyt juuri tällä erää on enemmän kuin aikaisemmin tärkeää sijoittaa koulutukseen ja ponnistella koulupuutuksen puolesta. Meidän täytyy pyrkiä siitä syystä toimimaan hyvinkin tehokkaasti ja me tarvitsemme enemmän kuin aikaisemmin poliittista, poliittisesti ja yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti rohkeita ihmisiä, jotka välittävät sitä viestiä tiukasti eteenpäin, että muita kriisistä ulospääsyn muotoja ei ole kuin tutkimuksen lisääminen ja koulutukseen sijoittaminen ja kulttuuriin panostaminen jos joku tietää jonkun muun reitin, niin olkaapa kovasti ystävällisiä ja kertokaa siitä, mutta tämä on joka tapauksessa tuo reitti. Ja nämä 27 Euroopan unionin jäsenvaltiota ovat nyt tämän asian käsittäneet, koska olemme hyväksyneet yksimielisesti tietyt päätöslauselmat riippumatta valtioiden välisistä eroista ja riippumatta erilaisista toteutusmuodoista ja avoimen koordinaatiomenetelmän kautta me voimme päästä näihin samoihin tavoitteisiin omien intressiemme puolesta. Ja me olemme tässä yhteisessä kriisissä pystyneet hyväksymään yksimielisesti tiettyjä suuntaviivoja koulutuskysymyksissä myös. Ja minä uskonkin, että me voimme nyt löytää varoja ja rahoja ja tukea ja erityisesti sitä, että jäsenvaltiot yhteiskunnallisesti tukevat koulutusta, mutta myös muut tukevat koulutusta. Me tarvitsemme selvää johdonmukaista puhetta ja opetusta tästä asiasta. Meiltä tietysti puuttuu rahaa, mutta meiltä puuttuu myös rohkeita puheita tämän koulutuksen puolesta. Eli meiltä puuttuu väitteitä ja tietoa tästä asiasta ja rohkeita ihmisiä puhumaan siitä. Me Euroopan valtioissa olemme, olemme uskoneet, että me emme nyt tässä mitään aikaa ole hukkaamassa koulutukseen keskittyessämme ja meidän täytyy kaikki nämä väitteet ja mielipiteet nyt yhtenäistää toinen toisiinsa ja Neuvosto ja Eurooppa-neuvosto on ilmoittanut, että kyse ei ole mistään sivureitistä ja sivuaiheesta koulutuksessa, vaan keskeisestä kysymyksestä. Ja täällä tietysti puhuttiin julkisista kustannuksista. Totta kai tämä kriisi meitä kovasti huolestuttaa, mutta jos me tosiaan, toistan, haluamme päästä tästä kriisistä eteenpäin, meidän täytyy kustannuksia myös kasvattaa koulutuspuokysymyksissä. Ja nämä unionin jäsenvaltioiden johtohahmot ovat sitä mieltä tällä erää Eurooppa-neuvostossa, että ei muita reittejä edes ole olemassa ja tämä tahto, sen pitäisi sitten, sen pitäisi sitten näkyä myös tulevissa talousarvioissa koulutusmäärärahojen nostamisen muodossa. Me tarvitsemme myös tietysti uusia työpaikkoja varten uutta, uusia ammattinimikkeitä ja uutta pätevyyttä. Ja me eri, meidän täytyy erityisesti parantaa juuri työpaikkojen ja valmistuvien koulutettujen henkilöiden välistä yhteistyötä, e, eikä luoda mitään kuilua. Meidän täytyy pyrkiä kuulemaan yhteiskunnan pyyntöjä ja yhteiskunnan ääntä, kun me haluamme luoda tällaisen vähähiilidioksidisen yhteiskunnan, ja levittää viestintäyhteisku- viestintäteknologiaa ja muuta tällaista uutta innovaatiota. Tämä on uusien kestävien työpaikkojen yksi pohja. Tämä täytyy muistaa Monet työpaikat on menetetty, koska ne liittyivät tuottamattomiin eh, talouden muotoihin. Eh, ja sitten tässä tietysti puhutaan yhteis- matkailusta, yhteiskuntapalveluista, rakennusalasta ja niin poispäin. Niissä ei löydy mitään hirveän suuria eh, kehityksen mahdollisuuksia työllisyyden kasvattamiseksi. 2020 noin 35 prosenttia työstä on juuri tällaisesta korkeakoulutuksesta koulutyöstä ja pätevästä koulutuksesta on puutetta. Jos me emme siis saa koulutettua ihmisiä siihen suuntaan, mihin työllisyys kehittyy, emme voi työllistää heitä yhtään mihinkään. Ja silloin joudumme tietysti hyvin hankalaan tilanteeseen. Ja nyt me, me, me olemme jo tällaisessa suorastaan kiireellisessä tilanteessa, että meidän täytyy ymmärtää, että koulutusta pitää kehittää nimenomaan työelämän suuntaan. Ja tämä tässä kuulimme myös puhetta nuorisotyöttömyydestä. Tämä on tietysti hyvin hälyttävää, koska työtä ei ole eikä myöskään välttämättä koulutusta ollenkaan. Ja tässä puhutaan tietysti lapsuuden ajan koulunkäynnistä myös, koska lapsuudessa luodaan pohja erilaisten mahdollisuuksien käyttöön tulevaisuudessa. Kyse on myös taidoista, ei pelkästään tiedosta työmarkkinoiden tarpeisiin vastaamaan ja tietysti myös peruslukutaidon ähm, äh, ja myös perus äh, digitaalisen lukutaidon äh, ylläpitäminen on hyvin merkittäviä. Ja tämä, tähän liittyy myös tuo koulutusuudistus ja koulutussuunnitelmat, joista puhuin. Ja korkeakoulutusjärjestelmän uuta uudistaminen myös on toki totta, että kun täällä nyt puhuttiin sitten liikkuvuudesta, niin ja opettajaliikkuvuudesta erityisesti mm, tämä toukokuussa hyväksytty opetuspuitteisto 2009 vuonna vuodelta nimenomaan puhuu opetushenkilökunnan liikkuvuudesta Olette kyllä aivan oikeassa, mutta ja sit, eh, eli sitä täytyy edistää edelleenkin. Ja sitten tuo 11. päivän toukokuuta kansainvälistämiskysymys. Jäsenvaltioiden täytyy tukea tätä, jotta voidaan tarjota opiskelijoille mahdollisuus lähteä eh, ulkomaille. Tällaista liikkuvuutta on hyvinkin paljon, mutta monta kertaa kyse on tällaisesta yksityisestä eh, liikkuvuudesta eikä tällaisesta institutionaalisesta järjestelmällisestä liikkuvuudesta tulevaisuudesta ja sen takia me tarvitsemme tällaisen unionin korkeakoulujärjestelmän liikkumismahdollisuuden ja kansainvälistymismahdollisuuden, jossa erityisesti korostetaan tätä opetushenkilökunnankin liikkuvuutta. Me tietysti olemme esittäneet nämä tietyt pääperiaatteet. Puheenjohtajakin niistä sanoi, että nämä ovat suorastaan ihanteellisia, ihmeellisiä, paratiisinomaisia suuntaviivoja, mutta käytäntöön, täytäntöönpaneminen on voi sitten hivenen hankalampaa. Tässä pyritään käyttämään avoimien koordinaation menetelmää ja avointa hallinnon muotoa. Ja yksi tärkeimmistä asioista, joista on käytävä keskustelua, on juuri se, että tämä päätöslauselma, jonka olemme hyväksyneet, esimerkiksi koulun keskeyttämisen vähentämiseen 10 prosenttiin ja sitten korkeakouluprosenttien nostaminen. Eli meidän täytyy todellakin nyt miettiä, että me emme jämähdä ainoastaan näihin suuntaviivoihin ja päätöslauselmiin, vaan miten me voimme seurata näiden tavoitteiden toteutumista ajan kuluessa, koska usein käy niin, että sitten havaitaan muutaman vuoden päästä, että oikeastaan puusta pitkälle ei ole päästy. Eli meidän täytyy nyt arvioida ja tarkkailla koko ajan unionissa unionin koulutuksen kehitystä ja siten me olemmekin luoneet tällaiset tie yhtenäistä tyttösuuntaviivat voidaksemme vastata tuohon strategiaa 2020 seurantasuunnitelmaan. No Bolonian prosessissa tietysti käydään avointa keskustelua useinkin. E, minä en nyt ryhdy siitä mitenkään yliinnokkaasti puhumaan, koska tässä nykymaailmassa järjestelmien täytyy olla va- va- vastavuoroisia ja verrattavissa toinen toisiinsa. Eli kyse ei ole siitä, että me koko Eurooppaa yhtenäistämme samanlaiseksi ja koko maailma siinä sivussa, vaan me yritämme luoda sellaista samantyyppistä rakennelmaa, jonka pohjalta pystytään antamaan tasa-arvoista tietoa ja ja tällaisia vastaavia tutkintotodistuksia. No, tämä tietysti liittyy alueelliseenkin kehittymiseen ja onhan tässä Bolognan prosessissa hivenen jo edistytty, e- e- mutta on asioita, joita emme ole missään tapauksessa onnistuneet vielä toteuttamaan. Ja yksi parantamisen aihe on juuri opiskelijoiden, opettajien ja yhteiskunnan yhteenlinkittäminen ja yhdessä toimiminen. Ja me teemme, siis teemme työtä opiskelijoille, mutta heidän kanssansa. Ja tätä on, tämä on ehkä usein unohdettu. Eli täytyy muistaa tuon opetuksen sosiaalinen rooli, yhteiskunnallinen rooli. Me emme voi unohtaa tätä työllisyyspuolta ja yhteiskunnan vaatimuksia ja yhteiskunnan tarpeita ja toiveita. Me olemme tietysti tehneet virheitä aina, erityisesti täytäntöönpanossa tietyissä jäsenvaltioissa, koska siellä ymmärrettiin, että täällä, tässä nyt yhtäkkiä tämä järjestelmä täytyy vain yhtenäistä kaikenlaiseksi, sama, kaikenlaiseksi samanlaisena. Emme me etsi mitään sellaista yhteenäistä samaa Eurooppaa, halua joka puolelta Eurooppaa löytää, vaan me luomme tällaisen moninaisuudessaan yhtenäisen Euroopan, johon, johon tällä Bolognan prosessilla Euroopassakin on pyritty. Eli kyse ei ole pelkästään siitä, että me haluamme kaiken harmonisoida tyystin samanlaiseksi, vaan mm, haluamme myös eriyttää näitä järjestelmiä. Ja nyt meidän täytyy seurata, mitä sitä on saatu aikaiseksi ja arvioida nimenomaan tuloksia koko prosessista. No, jos nyt ymmärsin oikein Slovenian puheenjohtajakauden aikana jo puhuttiin siitä, että meillä ei ole riittävästi koulutettua koulutusta, koulutettuja ihmisiä eikä koulutusta olemassakaan, emmekä me voi olla tyytyväisiä ennen kuin nämä tavoitteet koulutuspuolella saavutetaan. Monet me teemme työstä omissa kotivaltioissamme ja haluamme tehdä työtä tuon joustavuuden eteen ja myös sitten oppiarvojen joustavuuden edistämiseen. E, täällä erityisesti nyt on mainittu Saksa, joka on lisännyt talousarviomäärärahojaan määrärahojaan koulutukseen kriisin sisällä ja nimenomaan täytyy siis muistaa olla leikkaamatta varoja koulutuspuolelta. Kyllähän varoja voidaan sitten leikata jostain muualtakin, mutta ei koulutuskysymyksissä, koulutuskysymyksistä. No niin, kiitän teitä kovasti ehdotuksistanne. Minusta vaikuttaa siltä, että nämä komission tavoitteet mm, menevät juuri siihen suuntaan, että me olemme huolissamme siitä, siinä, miten meiltä puuttuu tiettyjä koulutusaloja ja pätevyyksiä ja, ja tutkintoja, ja meidän täytyisi tuota puutetta pystyä täyttämään. Ja lisäksi tarjota, joka, muistaa, että jokaisella jäsenvaltiolla on oma itsemääräämisoikeutensa näissä, näissä, puolu, näissä koulutuskysymyksissä, mutta me haluamme yhtenäistää tätä kenttää. Minä olen varma siitä, että me kaikki yhdessä poliittisen innostuksen, poliittisen kannustimen ähm, pohjalta ja tässä tilanteessa, jossa me nyt elämme, me pääsemme eteenpäin. E, jokainen valtio varmasti sitten ähm, päätyy huomattavasti hankalampaan tilanteeseen, jos ei sijoita koulutukseen enemmän, mutta minä uskon, että me voimme tehdä työtä koulutuksen ja opetuksen eteen. No, meidän mielestämme tämä koulutus ja tällä tässä valiokunnassa myös ja Euroopassa tämä koulutus on yksi tärkeimmistä kysymyksistä ja prioriteettikysymyksistä. Toivon, että se sitten näkyy myös talousarvioissa, eli että meidän puheemme muotoutuu käytännössä varoiksi, mutta täytyy, tästä täytyy rohkeasti puhua, jotta ne tapahtuu. Kiitos. Kiitoksia, tämä oli rohkeata puhetta. Muistutamme teitä tästä, ei pelkästään teitä, vaan myös teidän kollegoitannekin. Ja nyt sitten avoimesta koordinaatiosta. Se on oikeastaan ulospääsy läheisyysperiaatteesta. Ministerit kaikki tietävät, että ei muuta mahdollisuutta ole kuin että täytyy olla yhteistyössä. Mutta koska läheisyysperiaatetta halutaan pitää korkealla, ei oikeastaan voida ollakaan yhteistyössä. Sitten tehdään avointa koordinaatiota ja meidät suljetaan pois ja tulos, kun kansalaiset, kansalaiset suljetaan pois, mehän olemme kansalaisten edustajia, se näkyy prosessissa, että oli ystävällistä, että myönsitte virheet. Nyt jos tämä prosessi, jos tämä poliittinen prosessin ajatus tehdään, olisi tehty parlamentin käytävillä, niin monet ongelmista olisi voitu ottaa esille jo heti kättelyssä niihin olisi löydetty ratkaisuja. Mutta näin tehtiin lappu päälle ja sama juttu kuin ennen, ainakin Saksassa. No, hieman kriittisyyttä tässä harrastetaan. Siinä mielessä avoin koordinaatio, en minä vastusta sitä, koska tiedän, että se on ainakin jotain. Mutta se on vahinko, että meidät on jätetty tästä oikeastaan pois. Ja siksi toivonkin kovasti, että hallitukset, hallitsijat ajattelevat sitä, että ne ajatukset, joita viimeisen viiden vuoden aikana on tullut komissiosta meidänkin avullamme, että ne ovat sen väärti, että niitä jatkettaisiin. Kyllä täytyy saada direktiiviä, ei välttämättä kaikista pitää direktiiviä tehdä, mutta kyllä meidän pitää hieman tiukempia olla. Ja kiitän teitä. Ja joku on puhunut integroidusta suuntaviivoista. Ei olisi vahinko, jos jatkaisimme tällä tiellä. Herra ministeri, vielä kerran kaikkien kollegojen nimissä kiitän tästä, iltapä- tästä yhteistyöstä teidän puheenjohtajakautenne aikana. Toivotamme teille ja hallituksellenne kaikkea hyvää näiden ongelmien edessä jotta te pystytte selviytymään kriisistä. Toivomme, että teidän sitoutumisenne koulutuksen, kulttuuriin ja nuorisoon näkyy myös seuraavalla puheenjohtaja, seuraavalla puheenjohtajakaudella niin, että te tuette puheenjohtajan maata myös. Kiitoksia. Gracias. Okay. Ah, du bist ja da. Gott sei Dank. Mach's kurz. Ganz kurz. Ich habe schon gehofft, du kommst nicht. So, can we... No niin, voimmeko? Meidän pitäisi siirtyä seura viimeiseen kohtaan. Bye bye. Hei hei. Viimeinen kohta, joka on parlamentin neuvoston muuttaman talousarvioesityksen vuodeksi 2011 lyhkäkaadon valmistelijamme. Pyytäisin häntä esittelemään lyhyesti tämän asian ja minusta me sitten keskustelemme tästä hyvin enemmän avoimemmin myöhemmin. Toteaisin vain, että meillä on kaksi menettelyä. Ensinnäkin meillä on tämmöinen ei-lainsäädännöllinen lausunto, josta keskustelemme. Tämä on yksi juttu, joka tullaan myös hyväksymään. Ja sen rinnalla me tulemme sitten tekemään yksittäisiä tarkistuksia talousarvioon, jonka budjettivaliokunta laatii. Tässä on kaksi eri asiaa, jotka kulkevat rinnan. Ja tarkistuksia saa tehdä aina jo heinäkuun 23. päivään mennessä ja sitten toinen syyskuuta äänestämme. Herra Lökkökaad, olkaa hyvä. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Thank you. Chair, I'll try to be short. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän lyhyesti. Haluaisin puhua Tanskaa, koska tämä näyttää olla aika tekninen asia. Ja kun tämä nyt on ensimmäinen kerta, niin, niin näin tekisin. Fik en ny traktat, fik vi også en ny procedure for det årlige budget, øh, og vi... Nyt kun on tämä uusi sopimus, niin on uusi budjettimenettely myös. Trilogi, neuvottelut neuvoston kanssa. Kulttuurivaliokunnallakin se tarkoittaa uusia toimivaltiuksia. Minulla on se vaikutelma, että ei se niin helppoa tule olemaan neuvoston kanssa. He ovat tietysti vähentää määrärahoja ja talouskriisi on tilannetta vielä kärjistänyt. Ja huhujen mukaan, jotka varmastikin ovat totta, niin yritetään tehdä vaikeita leikkauksia. Minä haluaisin kuitenkin torjua kaikki leikkaukset. Tässä meidän täytyy olla yhtenäisiä. Meillähän on tämä traditio, että me halua ottaa yhteen juustoa leivän päältä pois. Ja kun meillä on oma yhteinen intressi, niin taistellaan sen puolesta, että rahaa tulee lisää budjettiin myös meidän osa-alueellemme. Ja kyllä voimme parempaan pyrkiä. Ja koulutusohjelmat kasvaisivat. Jäsenvaltiot itse 17.6.2020 strategiasta puhuttaessa myöskin koulutuksen tukemista. Lopuksi täytyy pitää. Komission budjettiehdotuksessa Euroopan 2020 ei näytä saaneen budjettiprioriteettia vuodelle 2011. Kun katsoo näitä budjettikohtia vuodelle 20, ohjelmalle 2020, mitään korotuksia ei ole komissio aikonut esimerkiksi 7 se, nyt näissä seitsemänvuotisissa budjettiraameissa. Eihän se käy. Ja sen vuoksi koulutus ja nuoriso pitäisi olla vahvin prioriteettina. Tämä valiokunta täytyy päättää näistä asioista tämän valiokunnan ja nämä budjettikohdat, jotka tässä ovat kyseessä, ovat sellaisia, joihin tarvitaan tarkistuksia. Ja se on tärkeä viesti myös budjettivaliokunnalle, että meidän ohjelmamme täytyisi saada korkeampi prioriteetti. Minä itsestään selvästi myöskin teen joitakin tarkistuksia itse. Ja samaan aikaan näitä budjettikohtia itsessäänkin täytyy muuttaa. 23. kesäkuuta on määräaika, tai oli määräaika, ja sitten toinen syyskuuta, sitä on halunnut varjota, varjo, tavata varjoesittelijät ja sitten voimme tehdä näitä muutoksia. Ja budjettivaliokunnan esittelijä puhui koulutuksesta nuorista prioriteetteina. Tätä, tätä pitäisi tietysti hyödyntää tätä avausta ja se vahvistaa. Jos asiatoista valiokunta, eli me emme tätä vaadi, niin kuka sitten? Eli tästä tarjotusta mahdollisuudesta pitäisi nyt tarttua kiinni ja saada koulutukselle ja nuorisolle enemmän rahaa, koska se ei heijastu 2020 strategiassa vielä, eikä ole mitään perusteella neuvostolle tässä leikkauksia tehdä. Joten ehdotuksessani vaadin sitä, että meidän prioriteettemme ja tuetaan enemmän. Youth on the Move-ohjelmassa haluamme sanoa, että se on tärkeä aloite sitä ei pitäisi leikata. Pitäisi tulla lisää. Sitten elinikäisen oppamisen ja ihmisten koskevia ohjelmia haluamme tukea. Erasmus Marie Curie esimerkiksi. Se on tärkeää, että päästään opiskelemaan ulkomaille ja sillä täytyy taata se, että eurooppalaiset eh, yliopistot pääsevät eteenpäin. Erasmuksen jatko riippuu juuri siitä, että tunnustetaan vastavuoroisesti tutkinnot ja vaihto-ohjelmat niin, että ettei olisi niin, että joka kolmannella olisi ongelmia näissä, näissä pisteissä, joita oikeasti pitäisi saada. Näin kirjoitan myös tässä mietinnössä. Myös European Business Dialogista kirjoitan ja siinä sanomme, että ihan oikein, että liike-elämällä on merkittävä rooli. Marie Curie-ohjelmassa sen pitäisi heistua myös sitten uusia taitoja uusiin työpaikkoihin, jos sitä haluamme, niin se koskee tietysti myös tieto- ja, ja viestintätekniikkaa. Ja digitaalinen agenda Euroopassa on myös tärkeä. Ja, ja kommunikaatio täytyy myös, sitä pidän myös tärkeänä ehdotuksessa. Se on selkeästi, ja sillä ei ole tarpeeksi korkea prioriteetti ja juuri talouskriisin aikana tätä pitää pitää korkealla prioriteettina. No erityisesti nämä journalistiseminaarit, jotka ovat pidettyjä, ovat uhan alla. Ja sitten täytyy äh, paremmin koordinoida tri- trilogiakin varten näitä viestintäasioita ja EU toimielinten näkyvyyttä täytyy parantaa jäsenvaltiossa, se on myöskin mukana tässä mietinnössä, niin kansalaisten täytyy päästä mm, asioimaan EU-virastoissa, siihen tarvitaan rahaa. Sitten valmistelutoimet ja pilottitoimet kulttuurivaliokunnassa on 15-20 tällaista valmistelua tointa ja pilottiprojektia, ja siinä vaadimme, että komissio ottaa kantaa näihin ehdotuksiin Eh, tai 7.6. mennessä. kollegoiden varjo esittelyiden kanssa istumme yhteen ja sitten seuraavassa kokouksessa esittelen tarkemmin. Kiitoksia kollega Lokegaard. No niin, Ivo. Hartelijk dank, eh, eh, Doris. Een korte... Kiitoksia, Doris. lyhyt kommentti EPPn puolelta. Olen pari esittelijä vuoden 2011 budjetin osalta. Ensinnäkin muistuttaisin siitä, mitä parlamentti on hyväksynyt maaliskuun päätöslauselmassaan. Siinä nimittäin oli vuoden 2011 talousarvion prioriteeteista. Siinähän me, me muistutimme näistä toimista, joita on suunniteltu nuorisolle. Ne ovat monivuotisia suunnitelmia, kuten esimerkiksi nuoriso, nuoriso toimii, kulttuuriohjelmat, erityisen olympialaiset Erasmus ja Mundus ja niin poispäin. Ottaisin asias ja Eurooppa, kansalaisten Eurooppa. Ja budjettiesityksessä nostettiin määrärahoja. Ja miksi? Euroopan parlamentissa on sanonut, että tämä on ehdoton prioriteetti. Ja se esitettiin selvästi päätöslauselmassa. Nyt tämä rahojen leikkaus huolestuttaa meitä. Tietenkin raha ja raja on, raha on rajallisesti yleis, äh, budjetin yleisesittelijä on niin vaikea, hänen nimensä on niin vaikea, että puhun vain, käytän hänen etunimensä Sidoniaa nyt lainaan englanniksi budjetin, budjettikohtien täytäntöpano kohta 15. Siinä on kysymys elinikäisestä oppimisesta. Täytäntöönpanon taso, jos, jotta päästäisiin 100 prosenttiin, joka on todella korkea. luonnos vuonna 2011, siinä mä, sitoumukset ovat varsin rajallisia, siksi tämä on aika ristiriitainen asetelma ja haluankin muistuttaa tästä esittelijän kommentista – ja muistuttaisin tästä, koska tämä on tärkeää, että se pitäisi ottaa mukaan näihin, tähän omaan, meidän omaan lausuntoomme. Ja sitten toinen huomio on, tässä on kyse erityisestä toimivallasta urheilun su- suuntaan. Urheilu, no monet eh, jäsenet ovat täytyy muistaa, että meidän kulttuurivaliokunta vastaa myös urheilusta. 2012 alkavasta ensimmäinen urheiluohjelma. No mitä nyt on tapahtunut? Budjettia kuitenkin on leikattu kolmesta miljoonasta yhteen miljoonaa näitä valmistelevin toimien osalta. Ei ei mitään jäljelle enää. Ja meidän kuitenkin pitäisi yrittää lisätä vuoden 2012 jälkeen. Ja budjettiesityksessä vaan leikataan, käännetään ruuvia kirjaimälle alaspäin. Ja sitten vielä yksi kysymys, Tämä on tärkeää, kun puhumme Eurosportista. ja Lökkögaard, te tiedätte, miten tärkeää tämä konkreettinen kysymys on. Se pitäisi käsitellä adekvaatilla tavalla. Siksi Äh, siis media, on, media äh, mediaväärärahoja on leikattu 6-5 miljoonaa. Meidän täytyy siis tehdä enemmän töitä, jotta viestintä voitaisiin, viestintää voitaisiin parantaa, parantaa median kanssa. Toivon, että tämä tulee myös teidän mietityssänne näkyviin. En näe puheenvuoropyyntöjä. Vielä kaksi huomiota. Lukekaa ei ole olemassa mitään budjettiin kohtaa. Youth on the Move äh, kohtaa se estettiin. Youth on the Move se oli ajatuksena ja sitten se näkyy nuorisopuolella, se näkyy siis äh, elinikäisoppimisessa. Missään ei ole Youth on the Move omana budjettikohtanaan, ei missään. Niin, no onkin hyvä, että meidän koulutusohjelmia voimme viedä eteenpäin. Ja toiseksi tämä ajatus urheilusta, tämä on naurettavaa, me saimme vähemmän kuin mitä meillä oli, ja näemme kuitenkin, miten, että sopimus on osa perussopimusta. Kukaan ei enää ymmärrä tätä, että nämä valmistelevat toimet, niitä täytyy lisätä. En usko, että meidän pitäisi saada enemmän rahaa mediaa varten, täytyy rehellisesti sanoa näin. Ei ole kysymys siitä, miten paljon me käytämme rahaa, jotta voidaan informoida mediaa, mutta on kysymys siitä, miten me sen teemme. Siitä on kysymys. Täytyy pohtia, miten voimme tehdä sen paremmin, mutta emme tarvitse enempää rahaa. Internet on olemassa, kaikki on olemassa, meidän täytyy vain saada ihmiset kiinni, ehkä toisella tavalla. Me emme tarvitse kuitenkin siihen enempää rahaa sen rahan käyttäisi mieluummin muihin toimiin. Voin vakuuttaa teille, että Sidonia, Elisia ja Jeskav, on, on hyvin tasapainoinen henkilö ja, ja, hänen, ja hän on laitunut tasapainoisen esityksen budjettivaliokunnassa. Meidän pitäisi kyllä vielä antaa lisää hänelle eväitä mukaan, jotta hän tekisi meidän henkisiä asioita, koska kuten sanottu, meillähän on ohjelmia, ne ovat päällä, ne ovat meneillään. Seitsemän vuotta, eikä niitä voi leik- lähteä leikkaamaan. Eihän nyt voida hyväksyä sitä niin, että niitä siirrettäisiin muualle. Meillä on Meillä on kuitenkin sellaisiakin aloja, joita ei ole kovinkaan paljon käytetty, ja niistä pitäisi sitten yrittää ohjata rahaa luovalla tavalla sinne, missä sitä enemmän käsitää tarvitaan. Ja, tämä, ja näin on meidän alueella, on koulutuksessa, nuorisossa ja myös kansalaisten Euroopassa on sama juttu. Minä tuen Ivo. Ivo kansallisesti Euroopassa on kysymys kaupunkien kumppanuudesta. Jos, jos kaupunkien kumppanuutta lähdetään leikkaamaan, niin kuin kerran on ollut kymmenen vuotta sitten, silloin me panimme hanttiin kynsin ja hampain. Se täytyy estää taas. Tämä, tämä kuuluu kuitenkin Madame Redingille komissiossa, tämä kansalaisten Eurooppa. Täytyy häntä vähän muistuttaa asiasta. Pyysikö joku puheenvuoroa? Ah, komissio. Komissio. Haluaako komissio lausua jotakin? Eikö? Vai, olkaa hyvä. Okay. <laughs> Uh, just a, brief remark, about a note for... Lyhyt huomio. Monia kommentteja oli ohjelmista, jotka ovat olleet toimivaltuuksissamme, kuten kansalaisuus ja viestintä. Urheilusta jo mainittiin usean kertaan. Kuten huomaatte, jos budjettiehdotuksen käytte läpi, urheilu, esivalmistelutoimi, on melkeinpä ainoa, jossa komissio on laittanut rahaa jo budjettiin vuodelle 2011 kaikki muut. Komissio on jättänyt avoimeksi budjettivallan käyttäjälle, että laittaa se raha sinne tai ei. Se indikoi selkeästi, että komissio pitää hyvänä tätä valmistelevaa tointa ja on valmis käyttämään enemmän kuin se miljoona, joka siellä on. Muistuttaakseni viime vuonna oli samanlainen määrä, jonka komissio sinne laittoi ja jota sitten myöhemmin lisättiin parlamentin puolelta. Eli todellakaan se ei ole mikään merkki siitä, ettemme pitäisi urheilua tärkeänä 2012-2013 eh, pienen ohjelman suunnittelussa, jota tulette nyt pian Sisäs viimeinen puheenvuoro. Niin, pari sanaa. Niin, Toivon, että komissio pitää tätä tietysti hyvin tärkeänä, mutta parlamentti täytyy pitää tätä myös tärkeänä, eikä komissiota pelkästään, koska me haluamme kasvattaa talousarviota, joten minusta vaikuttaa siltä, että kun me nyt lähdemme näin alhaisesta kannasta liikkeelle Lissabonin sopimuksen jälkeen, meillä olisi mahdollisuuksia toimia muutenkin, joten meitä, pidetään varmaankin nyt naurettavina. Eli ei ole kyse ainoastaan parlamentista, jonka pitäisi pyrkiä ponnistelemaan tämän luvun kasvattamiseksi. Komission pitäisi olla selvillä siitä, miten nyt nämä uudet asiat, uusi päätösvalta urheiluasioissa todellakin voitaisiin sitä viedä eteenpäin ja myös tarjota sitten riittävästi varoja tälle uudelle alalle. No niin, keskustelu päättyy. Totean vain, että, että me olemme keränneet tätä valmistelevia toimia ja ne on esitetty komissiolle kommentoitaviksi, mutta nyt nämä valmistelevat toimit täytyy virallisesti esittää tarkistuksina tähän kollega Lokkegaardin mietintöön tarkistuksina. Ei, ei syytä uskoa, että kun ne on kerran jätetty, että se olisi ikään kuin hoitunut, vaan ne oli vaan sen tietämiseksi, halusimme vain tietää, mitä komissio niistä tuumaa itse asiassa näin juuri Etelä-Afrikassa, mitä kaikkea jalkapalloa voi tehdä nuorison eteen, lasten eteen, niin kuin tämä niin kuin, ja, äh, katujen jalkapallo, se on, se on yksi asia, joka voidaan ottaa mukaan. Voidaan lisätä urheilupudittiakin. Kaikki se, mitä te olette esittäneet pilottihankkeena tai ajatuksena, niin täytyy vielä kerran esittää tarkistuksena tähän Lokkakarin mietintään. Nyt meillä on minähän sanoinkin jo, 23. heinäkuuta on deadline tarkistuksille ja sitten syyskuussa kesätauon jälkeen äänestetään. No niin, tämä ei ollut kauhean pitkä keskustelu. Nyt täytyy oikein nopeasti, täytyy lähteä Mainziin. Kiitos tulkeille, kiitos kaikille, tuli täällä oikein mukavaa. Ei kun, ei kun Rova Hannibalilla on vielä jotakin. Rova Hannibal. I'm sorry, I know we all want... Paha, että kaikki haluamme jo lähteä, mutta muutama kohta koordinaattoreiden päätöksistä. Ensinnäkin sivulla kaksi, kohta kolme. Euroopan ammattikoulutus- ja harjoitteluyhteistyö. Ymmärsin, että S- ja D-ryhmä ottaisi sen, joten se ei ole tässä muistiossa, että jos se saataisiin pöytäkirjaan. Toinen on seuraavalla sivulla, sivu kolme. Uusi omalaiten mietintö. Toinen siinä itse asiassa – uusmedian kulttuuripolitiikan merkitys. Englantin äh, käännös ymmärsin siitä, ja englantilaiset kollegani, jotka sitä kuulivat, äh, kuuntelivat englanniksi, siellä samaa mieltä kanssa, että me ajattelimme, että sinä ottaisit sen puheenjohtajana ja ajattelimme sitä EPP-ryhmän jäsenen ja nyt sanotaan, että aloiteryhmä sen saisi. Ja se ei ollut ymmärryksemme siitä, että mitä päätettiin todellakin koordinaattorin kokouksessa. No ensimmäinen oli virhe, se oikaistaan, toinen oli oikein. Minä esi- näin Alden esityksen ja olin iloinen siitä, että esitys tuli. Ellei sitä olisi tullut, olisin tehnyt, olen tehnyt itse tämän esityksen. Mutta en ole se, joka äh, haluaisi tehdä tämän mietinnön. Haluan puheenjohtajana olla olla mieluummin täällä ja jättää nämä mietinnöt sitten muille jäsenille. Minulla oli eilen tämä ajatus, tämä pyöreä pöytä, koska minusta on tärkeää tässä ajassa tällä hetkellä puhua eh, ulkoasia, ulkosuhteiden rakentamisesta, ellei me nyt lähde puhumaan kulttuurista osana ulkoasioita, niin milloin se sitten tehdään? Koska sitten kun kaikki on jo valmista, niin sitten se voidaan unohtaa. Siksi olen iloinen, että Alte sen teki, mutta minä nimenomaan sanoin, että semminkin, koska oikeastaan ei olisi ollut alle vuoro, olisin halunnut antaa sen jollekin muulle ryhmälle, mutta Alde sen esitte, enhän minä voi sanoa, että minä otan sen, enkä olisi ottanutkaan sitä itselleni, koska olisin antanut sen jollekin toiselle, mutta meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että jos Rua Shaake on teki tämän ehdotuksen, minä sitten äh, äh esitin tämän, te kannatitte tämän, tämän, tämän tärkeä mietintö, mutta sanoin nimenomaisesti, että nyt sitten on äh, riittävästi liberaaleille. Se on nyt siinä. että olette saaneet ihan tarpeeksi. Seuraavalla kerralla se on ehkä ECR tai QE tai joku muu, jolla on hyvä idea, niin sa- saavat sitten sen. Tämä minä vielä erikseen vielä sanoin, että liberaalit ovat oikeastaan niin ystävällisesti hymyilyt, otettiin tämä, te esititte sen, no niin, te saatte sen homman hoitaakseni, mutta, mutta eihän se ketään estä otta, että esittää jotakin muitakin asioita. No niin, tämä oli tämä muutos, jonka esititte kohtaan kaksi. Se täytyy oikaista. Onko sitten koordinaattorin päätökset, onko ne nyt näin ollut hyväksytty? Kun nyt näin on, asianlaita muita asioita, kaikki on jo hoidettu, vai onko mitään muita? Olkaa hyvä leichter machen bei der nächsten Sitzung. Seuraavuskokous olisi varmaankin helpompi. Tarvitsemme todellakin sitä iltapäivää keskiviikkona seuraavassa kokouksessa. Tämä kysymys voitaisiin ratkaista. Ehkä tämä voidaan selvittää siellä. No, katsotaan. Mehän emme kokoonnut kokoontumisen vuoksi, ellei meillä ole riittävästi tavaraa kokoontumisen. Totta kai lyhennämme kokousta. Se on selvä juttu. Näin voidaan päättää. Mutta otetaan tämä ajatus esille ja yritetään eh, tehdä niin tiivistä työtä, että tämä tapahtuu sitten seuraava kokous on 13. heinäkuuta, 14. heinäkuuta, niin ikään riippu, iltapäivä riippuu sitten, miten, mitä on käsitelty. Toivotan teille mukavaa aikaa siihen asti. Ja sitten katsotaan sitten, mitä 14 päivä. Kiitoksia vielä tulkeille ja kiitoksia tästä palaverista. Tavataan seuraavalla kerralla. Kuulemiin.